Herra puhemies. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Julistan maanantain 12. päivän maaliskuuta 2012 istuntopäivän avatuksi. Hyvät naiset ja herrat, vuosi sitten alkoi kansan nousu Välimeren eteläpuolisilla rannikoilla.